mahdollista Euroopan unionissa, mutta toki meillä on useita kompastuskiviä vielä edessä. Me olen kuitenkin luottavainen sen suhteen, että Unkarin puheenjohtaja valtiona tulee tekemään kaikkensa. Madame Figureido. Seuraavaksi Figureido, olkaa hyvä. Figureido. Joo.